Der Präsident! Puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Voisitteko istuutua? Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Nacht. Hyvät naiset ja herrat, viime yönä menehti.